tapahtuvat aivan Euroopan silmien alla ja Eurooppa ei reagoi millään tavalla. Kiitoksia. Tämän istunnon päätökirjat äh, annetaan Euroopan parlamentin hyväksyttäväksi seuraavalle istuntajaksolle ja mikäli huomautuksia ei ole, niin välitän nämä päätöslausumat eteenpäin ne vastaanottajille. Euroopan parlamentin istuntojakso on nyt keskeytetty, istunto on päättynyt. Hyvää viikonloppua kaikille.